saataisiin käy avattua kaikki neuvotteluluvut Islannin viranomaisten kanssa ja vietyä näitä neuvottelu liittymissopimuskohtia eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Kiitokset, kiitos Preda ja sitten Atkins, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, ensinnä haluaisin onnitella esittelijää tästä mietinnöstä ja myöskin johtoroolista äh, valtuuskunnan vierailun yhteydessä olin itse mukana matkalla. En tiennyt mitä odottaa, koska en koskaan aikaisemmin ollut vielä Islannissa käynyt, mutta mä oli varsin hurmaava ja mielenkiintoinen. Tapasimme myös mielenkiintoisia vaikuttavia poliitikkoja maassa. Ja kommentoisinkin, jos sallitte muutamaa seikkaa. Mitään sisällöllistä eroa näkemyksessä minulla ei ole esittelijän kanssa, mutta muutama sävyasia vain. Tapasimme muun muassa kalastusministerin en ole tämän tyyppiseen eh, herran taivaan törmännytkään Eh, demokratian edustajana ja hän ei ollut kovinkaan eu kannalla ja tällaisia on muitakin maassa. Näkemyserot Islannissa olivat suuret. Eh, viimeisimmät tiedustelut osoittivat, että nyt tilanne on suunnilleen 50-50 kannattajien ja vastustajien välillä. 75-80 prosenttia oli vastustajan määrä edellisessä mittauksessa. Ja kun illallisilla tapasin konservatiivisia liberaalijohtaja keskustaoikeiston edustajia. Näytti siltä, että eivät oikein tiedä, haluavatko jättää hakemusta ylipäätään, puhumattakaan nyt liittymisestä. Ja yllätti, että haluaisit kaikki toimia yhdessä hakemuksen suhteen, koska se ihan varmaan tiedä, haluatko hakea. No virallisestihan eh, prosessi on käynnissä, mutta vaikutelmamme oli sellainen, että eivät he oikein tiedä, mitä mieltä itsekään asiasta ovat. No niin, ensinnä siis kansanäänestys siitä, jätetäänkö hakemus ja sitten ilmeisesti eh, tämän lopputulos, jossa tukisäännöksen jättämistä siirtyisiin neuvotteluihin ja sitten äänestettäisiin eh, uudelleen kansanäänestyksessä sitten tästä sopimuksesta. No niin, tilanne oli siis varsin sekaava ja motiivit jäivät hieman epäselviksi. Ja tässä eh, hallituspääpuolue kyllä kannattaa liittymistä kovasti, mutta sitten toinen koalitiopuolue kovasti vastusti. Ja kun asiasta parlamentissa äänestettiin, niin vain yksi yhdellä äänellä voitettiin äänestys ja varsin vastahakoisesti tässä sitten muut tulivat mukaan tähän äänestyskäytäntöön. Eli näkemyserot ovat todella suuret maassa. Tietysti valtiovarainministeri totesi, että hän mielellään haluaisi maan liittyvän EU-hun, mutta en tiedä, <laughs> olisiko hän enää nykyisellään tätä mieltä, mutta tuolloin oli. Ja sehän kertoo jo jotain toiveista. Ja sitten nämä kalastus- ja maatalouspoliittiset ongelmat, niihin viittaa myöskin esittelijä. Uskoisin, että nimenomaan kalastusala on sellainen, että siinä tulee ponnistella kovasti, jos halutaan sopu saada aikaan. Se on Islannille ydinkysymys, kun maan taloudesta puhutaan ja kulttuurisestikin. Se, mitä nyt vaadimme heiltä, ei millään käy. Eli neuvottelut tulevat olemaan todella tiukat. Ja niin kuin Stevenson totesi, makrokysymykset ovat myöskin tärkeitä. Ne tulisi voida ratkaista. Stevenson tietysti edustaa Skotlantia. Hänellä on näin ollen eh, selvät näkemykset näistä kysymyksistä. Eli puheenjohtaja, Pitkälti voin tukea esittelen näkemyksiä, mutta ihan lyhykäisesti vielä pari tärkeää seikkaa kommentoisin. Velan maksu muutama vuosi sitten oli tiedossa, että näin tulisi tapahtumaan, mutta jotkut maamme paikallisviranomaiset, eh, maamme hallitushan nämä maksut toteutti ja nyt sitten näistä takaisinmaksuista on jo eh, valitettu. Mutta parlamenttia kovasti tuntuisi kiinnostavan nämä arktisen alueen kysymykset. Islanti, jos se olisi EUn jäsenmaa, niin sillä olisi huomattava rooli näissä kysymyksissä. Ja uskoisin, että tämä on yksi olennaista seikoista, joita meidän kannattaa miettiä, kun neuvotteluja käydään maan kanssa. No, kertaalleen vielä onnittelut esittelijälle. Sisällöllisesti katsoisin, että mietintö on ihan ok toivottavasti se hyvin etenee. Kiitos. Kiitokset tässä Argentiini, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olin mukana esittelijä Predan kanssa ja minullekin se oli ensimmäinen käynti Islannissa. Ja opin aika paljon. Ennen kaikkea kuitenkin huomasin, että oli jotakin, nimittäin, että komissio on usein hyvin tervetulleeksi toivottava ehdokasmaille, mutta me kuitenkin näemme täällä sitten asiat hiukan mutkikkaammin. Islanti on maa, johon talouskriisi vaikutti hyvin vakavasti. Samalla tavoin kuin moniin muihin maihin, jotka kuuluvat samaan ryhmään ja joilla on myöskin ollut ongelmia, jotka ovat liittyneet talouskriisiin. Meille eurovyöhykkeellä tilanne näyttää tässä mielessä hiukan vaikeammalta ja tähän vielä tulee sitten sen lisäksi, että Islannin väestö ei ole ottanut selkeää kantaa Euroopan unionin jäsenyyteen. Minusta on järkevää jos päätösaseman kohdassa yhdeksän teimme muutoksia, me voimme olla huolissamme tilanteesta Islannissa, mutta meidän tulisi kuitenkin ottaa tiedoksemme se, mitä tapahtuu. Erot, joita saatamme nähdä hallituksen sisällä valitsevissa kannoissa, eivät kuitenkaan merkitse sitä, että hallitus ei voisi toimia, eivätkä merkitse sitä, että neuvottelut täytyisi keskeyttää on kuitenkin niin, että oppositio Islannissa pitää tärkeänä sitä, että neuvotteluja käydään ja minusta hallituksen suuntaan pitäisi osoittaa hiukan enemmän kunnioitusta. Sehän pyrkii edustamaan väestön etuja jo tässä tilanteessa ennen mahdollista jäsenyyttä. Ja sitten vielä eräs kommentti on vahinko, että ongelma, joka liittyy makrillin pyyntiin, on asioita vieläkään ole ratkaistu. Voimme oppia Islannilta jotakin siitä, mitä on kestävä kalastus. Ja makrillilla on tässä tietty rooli. Islannin hallituksen täytyy tässä käyttäytyy hiukan paremmin silloin, kun on kysymys siitä, että sen ei pitäisi kalastaa loppuun omaa makrillikantaansa. Ja on tärkeää tietysti myös kysymys, joka liittyy valanpyyntiin. Minä itse olin järkyttynyt, kun sain eteeni valanlihaa viimeisenä päivänä Islannissa. Ja lopuksi haluaisin vielä sitten kuitenkin sanoa vielä jotain myönteistäkin. Minä uskon, että Euroopan unioni voisi oppia erinäisiä asioita Islannilta mitä tulee energiakysymyksiin, vesivoimaloiden käyttöön. Ja nämä ovat sellaisia asioita, joita meidän pitää pitää arvossa. Kiitokset ja Panzeri, olkaa hyvä. Voitte käyttää puheenvuoron kolleganne puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Niin siis Sosiaali itse päässyt tänne paikalle. Teidän päätöslausumaehdotus on varsin tasapainoinen ja tuo esiin tärkeät seikat Islannin liittymisen osalta. Ja on syytä tukea tätä esitystä ja huomioida myöskin edistys, jota on maassa tapahtunut, varsinkin kun pyritään oikeusjärjestelmän riippumattomuus takaamaan. On myöskin hyvä, että kuusi neuvottelukappaletta on avattu ja yksi näistä eh, nyt väliaikaisesti suljettu. Tämä osoittaa, että maa on liittymisen tiellä. Näistä myönteistä seikoista huolimatta varjojakin vielä on. Ja ne on jo esiin tuotukin aikaisemmissa yhteyksistä se esimerkiksi, sitä tulee vielä selventää, vaikka on annettava tunnustus ponnistuksille, joita maassa jo on tämän kiistan selvittämiseksi tehty. Poliittisia näkemyseroja on tässä vielä maan hallituksessa liikaa ja sitten yksi olennaista kysymyksistä on kalastus. Sitähän nyt tarkistetaan ja se saattaisi toivottavasti saada aikaan myönteisen sopimuksen Islannin ja EUn välille. Ja varsinkin kestävä pohjainen kalastusvarojen hallinnointi ovat tässä tärkeitä ja toisaalta työpaikkojen turvaaminen katsottava myöskin eh, valaanpyyntikysymystä ja siitä käytävä myöskin keskustelua eh, tulevaa sopimusta ajatellen. Edistystä kaiken kaikkiaan on siis tapahtunut ja se on osoitus siitä, että halutaan liittymisneuvotteluissa edetä sosiaaliset demokraatit ryhmä ilman muuta tulee seuraamaan jatkolukujen kehitystä ja tulemme esittämään myöskin joitain tarkistuksia, jotka menevät kyllä samaan suuntaan, mitä tässä esittelijä jo esiin toi. Kiitos. Madame Gomez. Kiitokset. Ja sitten Gomez, olkaa hyvä. Ähm, je voudrais äh, saluer. Minä haluaisin ähm, Predaa onnitella tästä tekstistä. Olen myös sitä mieltä, että tämä auttaa unionin, lähest, unionin politiikkoja, jos Islanti me liittyy tähän liittoomme. Preda jo sanoikin monia asioita tästä Islannista, mutta huomauttaisin, että tunnen tuon valtion aika hyvin ja ihailen sitä suuresti. Koska siellä on niin syvään juurtunut demokratia ja ihmisoikeuksien puolustaminen. Siellä on kovasti kokemusta, hyvinkin tuskallista kokemusta tästä talouskriisistä, mutta siellä on onnistuttu pääsemään eteenpäin ja demokraattisesti viedä tätä talousuudistusta eteenpäin. Tämä on selvä haaste ja oppi Euroopan unionille. Ja niin kuin muutkin kollegat ovat jo sanoneet, niin uskon, että Islannin kokemus energiaa uudistuvissa energiassa on myös suuri haaste ja etu unionille. Heidän roolinsa alueellisessa yhteistyössä ja arktisessa ilmastonmuutoksessa on tärkeää. Minun valtioni on ollut yksi ensimmäisistä talouskumppaneista Islannin kanssa. Portugalin ja Islannin välisisten kauppavaihdon vuoksi kalastusasioissa erityisesti – Damanaki, komission ja kalastuspolitiikasta vastaava jäsen, on uudistamassa tyystin kalastuspolitiikkaa ja sen pohjalta pitäisi pystyä löytämään ratkaisuja, joihin otetaan nämä ympäristönäkökohdat huomioon Islannista myös. Minä haluaisin tässä ainoastaan tukea Predan tekemiä johtopäätöksiä. Kiitokset, kiitokset. Ja Hartmund, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Muutama kommentti. Ehkä tässä tapahtui käännöksen virhe äsken, mutta kollega tuntui äsken tuovan esiin sen, että Islanti oppisi jotain EUlta, mitä tulee kestäväpohjaiseen kalastukseen. Näin ainakin käännöksestä kuului. Mutta tai jotain nyt EUlta voisi oppia, eh, kun eh, kalastuspolitiikka on ollut sellaista kuolta kaloja heitä takaisin mereen. Ja UK kannat ovat romahtaneet eh, ja koko ala on kriisissä maassamme. On todennut, että Islannin kalastusministerin kommentit ovat äh, vähän stalinistisia, mutta toisaalta voidaan todeta, että tässä puhutaan vähimmäistasosta. On ymmärrettävä, että kyseessä on Islannin kalastusministeri ja maan talous kuitenkin laajasti on riippuvainen nimenomaan kalastuksesta. Enemmän kuin minkä muun maailman maan talous. Ja siksi on ymmärrettävää, että näissä kysymyksissä esittää helposti kriittisiä näkemyksiä EU:hun liittymisestä. Eikä tällaisia huomioita ole syytä esittää ministerille siksi, että hän ei välttämättä Robin Atkinsin kanssa samaa mieltä asioista ollut. Islannin parlamentti on yli tuhat vuotta vanha. Ja sitten tulee Eh, nuoremman parlamentin edustaja eh, keskustelemaan ja esittämään eriäviä näkemyksiä. Mutta sitten vakavasti ottaen ylipäätään tämä laajentumisasia. Maahan on hakijamaa, mutta on muistettava se seikka, että rikkaat valtiot, Norjan ja Sveitsin tyyppiset valtiot eivät halua EU-hun liittyy, mutta sitten köyhemmät valtiot, Kroatian ja Kosovon tyyppiset valtiot, Serbiakin voidaan mainita tässä Montenegro, ne puolestaan haluavat EU-hun liittyä. No Islanti on sitten mielenkiintoinen esimerkki, mm, joka tukee tätä jakoa. Islantihan oli varakas valtio. Ja kun se sitä oli, niin kuin Robert Atkinson totesi, 75-80 prosenttia väestöstä vastusti liittymistä. Sitten seurasi talouden kriisi vuonna 2008 ja se iski Islantiin muita maita pahemmin. Ja tässä tilanteessa, kun Islanti yhtäkkiä joutuikin köyhien joukkoon, niin sen näkemys muuttui liittymisestä. Ja oltiin valmiimpia liittymään. Ja koska maan kansalaiset kuitenkin ovat taitavia ja osaavia, ja siksi, että sen kalastus on tärkeä, niin nyt se on elpynyt todella huomattavasti. Jopa UKlle maksaa takaisin. Ja tämähän on jo melko erikoista EU-puitteissa. Eli nyt se sitten pärjääkin paremmin ja nykyisellään. Ja taas on kannattajien määrä vähentynyt, tilanne nyt noin 50-50. Ja kun maa edistyy ja tulee vauraammaksi, niin todennäköisesti vastustajien määrä koko ajan tulee kasvamaan. Ja jos nyt mä aikoo johon liittyä, niin voisi antaa ohjelta, älkää tehkö näin. Teidän kalakantanne romahtavat, jos niin teette. Hinta tulee olemaan kovaa joudutte maksamaan Kosovon kaltaisille valtioille. Ei kannata näin tehdä. Ja ongelmana on sitten, että jos vähän kritiikkiä esittää, niin stalinistiksi haukuta. Niin, minun täytyy nyt vähän ryhtyä rajoittamaan puheenvuoroja. No nyt Sargentini varmaan vastaa teille nopeasti tähän äskeisen puheenvuoron. English now because... Minä niin, olen nopeasti puhun nyt englantia, koska sain kuulla, että hollannin puhuminen aiheuttaa sekannosta. Minä edustan vihreitä. Siis jos joku nyt käsitti, että minä sanon, että Islannin pitäisi oppia meiltä, kun on kysymys kestävästä kalastuksesta, pyydän, että tämä todellakin oli päinvastaista kuin mitä minä pyritin sanomaan. Kiitos. Merci. Monsieur Vigenin. Thank you. I, I just wanted to, well, maybe to, to change the style and, and, and... No ehkä muutan hieman tyyliä. Yksi ainut huomio vain. Usein, kun laajentumista puhutaan, ajatellaan Länsi-Balkanin valtioita. Ja usein unohtuu se, että myöskin Islanti on liittymisestä neuvotteleva valtio. Varsin kovasti ponnistelemme Länsi-Balkanin suuntaan nykyisellään ja poliittinen vuoropuhelu myös parlamenttien välillä on parempi näihin maihin päin. Ja tällöin saattaa syntyä Islannin puolella sellainen vaikutelma, että me olisi kovinkaan kiinnostuneita siitä. Islannin ongelma ehkä on se, ettei ongelmia ole kovin paljon. Mutta on kuitenkin mietittävä, miten voimme parantaa näkyvyyttämme Islannin suuntaan, vuoropuheluamme sinne päin. Ja poliittisten ryhmienkin tulee suunnata katsensa Islannin suuntaan, kertoa mistä on kyse EU-ssa ja miten Islanti voi siitä hyötyä. Ja olisi varsin mielenkiintoista todellakin toisinkin päin käydä vuoropuhelua maan kanssa tietysti Islanti ja kansa sen kansa päättää lopullisesti mahdollisesta liittymisestä. Mutta niin kuin mutta se totesi, että valtio oli talouden kriisissä eh, ja silloin halukas liittymään ja sitten kun tilanne taloudellisesti pareni, niin näin ei enää olisi. Tässä ehkä hieman yksinkertaistetaan tämä koko laajentumiskonsepti. Eihän tässä pelkästä rahasta kyse ole ja se on syytä myöskin selväksi tehdä islantilaisillekin. Solidaarisuus, yhteiset tavoitteet, yhteiset sitoumukset ovat myös tärkeitä jos EU esitellään eh, tahona, joka vain jakaa eh, rahaa, no silloin ehkä kiinnostus unionia kohtaan ei ole kovinkaan suurta ja kannattaa ehkä selventää hieman monitahoisemmin näitä kysymyksiä eikä yksinkertaista asioita liikaa. Kiitos. Kiitokset. Ja Predalle antaisin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoitani tuomioista. Lyhykäisesti muutama sana. Tässä nyt ei ollut mitään suurempaa huomauttaisin kalastuksesta ja erityisesti kalastusministerin puheenvuorosta. Minä nyt tässä keskustelussa britti edustajalle en käy vastaamaan, se nyt ei ole sinänsä minun roolinikaan, mutta haluaisin ainoastaan antaa heille Islannin mielipidetiedustelun tu- tu- tulokset. Puolet islantilaisista toivovat Islannin, Islannin kalastusministerin jättävän paikkansa, koska hän ei enää ole tehtäviensä tasolla. Ja on myös Islannissa pyritty ottamaan kalastuspolitiikkaan myös matkailuasiat tuonne ministeriön alaisuuteen, jotta voitaisiin vähän toiseen tapaan käsitellä keskusteluissa asioita myös Euroopan suuntaan. Ja sitten Sargentinin suuntaan sanoisin seuraavaa. No, uskon, että tämä hallituksen sisäinen ristiriita täytyy mainita ja julkisen puolen ongelmat. Minä jo ehdin sanoa, että tämä on poliittinen kiinnostava asiakokonaisuus ja meidän täytyy ottaa huomioon tämä laajentumisneuvotteluissaamme, kun hallitus on niin hajallaan laajentumisen suhteen. Seuraavaksi puuttuisin näihin Islannin unionin välisiin neuvotteluihin talouskysymyksistä. Tuskin se sen enempää nyt vaikuttaa. Ja Sargentinille ja muille kollegoille sanoisin sen verran, että Islanti on innoituksen lähde uusiutuvissa energiavaroissa. Se on totta. Ja siinä, tässä, tällä alalla todella voimme oppia paljon Islannilta. Haluan kiittää Panseria ja Gomezia tuesta ja huomioista Islannin asiassa. Ja päättäisin puheenvuoron kiittääkseni myös brittiedustajaa siitä, että Islanti nyt ei ole mikään palkka, länsi-Balkanin valtio sinänsä, joten sitä ei voi verrata niihin, mutta se on kuitenkin ehdokas valtio omalla erityisellä tavallaan. Minä en usko, että Tämä asia liittyy nyt rikkauteen eikä köyhyyteen sen enempää. Vähän niin kuin Hartmutkin jo ehti sanoa, unionin integraation tasapainosta mielestäni tämä haaste on ollut suurempi ennen kriisiä. Silloinhan unionin laajentuminen oli paljon huomattavampaa kuin nyt, eli tämä sinänsä liity kriisiin. Ja ne, jotka tukevat liittymistä ovat erityisesti puhuneet euron vakaudesta aikaisemmin, mutta eivät he nyt puhu siitä enää. Ja siinä mielessä tämä ongelma ei tietysti ole Islannissa, vaan muualla. Eiväthän islantilaiset voi luottaa vakaaseen euroon, jos sellaista ei ole. Eli tässä nyt tilanne on vähän muuttunut. Tuki oli aikaisemmin ennen kriisiä paljon vahvempi, mutta tässä nyt sitten ollaan nähty, että demarit ovat hyötyneet asian käsittelystä parlamentaarisesti kansainvälisessä keskustelussa Kuitenkin luottamus Eurooppaan on laskenut ja se liittyy suoraan euron valuutan arvon laskuun. Ei tämä ole mikään köyhyysrikkausongelma, vaan luottamusongelma ja halusin nämä täsmennykset esittää. Asiasta käydään jatkokeskustelua tammikuun lopulla, mutta puheenjohtaja varmasti nämä päivämäärät meille vielä selostaa. Kiitokset. Kiitokset teille, Preda niin haluaisin tosiaan muistuttaa teitä siitä, että tässä nyt ensiksi on ensimmäinen keskustelu on käyty tänään 12. tammikuuta. Tarkistusten jättöaika on puolilta päiviin 20, 31. tammikuuta ja 6. Eh, helmikuuta äänestetään valiokunnassa ja sitten maaliskuun ensimmäisellä äänestetään tästä täysistunnossa. Kiitokset Predalle tämän asian esittelystä ja se ehdotan, että siirtyisimme esityslistan kohtaan kuusi. Siinä puhutaan Marokon kuningaskunnan osallistumisesta unionin ohjelmiin. Tämä on assosiaatio, Välimerin unionin ja Marokon välisen assosiaatiosopimukseen liittyvä hanke unionin ohjelmiin osallistumisen helpottamisesta Marokolle. Ja tässä tuodaan tämä päätöslauselma pääperiaatteineen parlamentille hyväksyttäväksi unionin Marokon ohjelman sisällä. Ja minä antaisin puheenvuoron rouva Anmi Neitsille. Hän on esittelijänämme asiassa. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitokset. Ensiksi haluaisin aloittaa pikkuisesta logisistisesta yhteis- yksityiskohdasta, kun tässä nyt vielä kahvia ja teetä on jaettu. Minä en ollut, minun luokseni kukaan ei kuitenkaan tullut jakamaan kahvia. Toivoisin, että nämä kahvinjakelijat toimisivat vähän kohteliaammin tulevaisuudessa, koska he sivuuttivat minut tyystin tässä kahvin jako-osastossa. No joka tapauksessa nyt puuttuisin tähän komission tekstiin. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, myös eri ryhmien Hallinnon edustajat, voisitteko siellä sivustalla pitää suunne kiinni? Se olisi oikein mukavaa. Tai ehkä voitte mennä myös johonkin muualle keskustelemaan. Joka tapauksessa unionin naapuruuspolitiikan ähm, sisällä tietyt ohjelmat on haluttu avata yhteistyölle ja tietyt virastot on havattu yhteistyölle myös unionin naapuruuspolitiikan kumppanivaltioille. Se on yksi tärkeistä välineistä uudistuksessa ja siirtymäkaudella naapurivaltioidemme uudistusten edistämisessä. Ja tähän on komission tiedonanto saatu yleisestä lähestymistavasta. Se on vuodelta 2007, se on hyväksytty neuvostossa 5. maaliskuuta 2007. 18. kesäkuuta 2007 tuon päätöslauselman ja julkilausuman pohjalta neuvosto on vienyt suuntaviivat komission suuntaan neuvotteluissa puitepäätöksen aikaansaamiseksi monien naapurivaltioiden kanssa, joista yksi on Marokko. Ja näissä puitepäätöksissä on pureuduttu pääperiaatteisiin yhteisöjen ohjelmiin osallistumisessa lisäpöytäkirjaa on johtanut Israelin kanssa tehtyyn sopimukseen syyskuussa ja myös 2008 on kirjattu uusi asiakirja uusien valtioiden, kuten Ukrainan kanssa vastaavassa naapurusvaltioiden yhteistyössä. Puutun nyt erityisesti tähän Marokon sopimukseen. Marokko on hyvinkin tyytyväisyyttä herättävällä tavalla edennyt asioissaan ja tehnyt lainsäädäntöehdotuksia toukokuussa 2010 ja nuo päätökset on hyväksytty tiettyjen muutosten jälkeen neuvostossa syyskuussa ja neuvosto on julkaissut lainsäädäntöehdotuksensa 27. syyskuuta viime vuonna. Oikeuspohja on artikla 217 ja myös Lissabonin sopimuksen artikla 208, sen kohta 6, kohta 1 ja 8, en toinen alakohta. Tässä lisäsopimuksessa pöytäkirjassa puhutaan Marokon osallistumisesta unionin eriäviin ohjelmiin ja tarkemmin puhutaan ohjelmista, jotka on määritelty etusijakysymyksiksi suhteissamme Marokon ja unionin välillä, erityisesti kilpailukyky ja investoinnit, tullikysymykset ja Cesar Kesar-ohjelma ja Marco Polo-ohjelma. Tässä erityisesti halutaan soveltaa tätä ohjelmaa myös kaikkiin muihin unionin naapuruusvaltioihin, joiden kanssa tällä vastaavia pöytäkirjoja voitaisiin luoda. Tässä puhumme myös erityisehdoista, Marokon osallistumiselle jokaiseen erityisohjelmaan. Niille on luotu omat pää, pääsymahdollisuudet ja velvoitteet rahoituksen pohjalta, samoin kuin arviointikertomuksen pohjalta, joka täytyy toteuttaa komission puolelta, unionin, unionin puolelta ja, ja sitten Marokon hallituksen pitää tehdä oma toimintakertomuksensa. Ja näin seurataan tämän äh, allekirjoitetun pöytäkirjan soveltamista. En tiedä, onko tarpeen nyt minun käydä luettelemaan pääkohtia tässä, pääpöytä, tässä pöytäkirjassa. Tärkeintä on se, että Marokko saa osallistua nykyisiin ja tuleviin unioniohjelmiin. ohjelmiin ja tärkeää on myös se, että Marokko osallistuu rahoituksellisesti unionin talousarvioon erityisohjelmissa, joihin se osallistuu. Ja Marokon edustajat saavat osallistua tarkkailijajäseninä kokouksiin, hallintokokouksiin ja seurantakokouksiin ja aloitteita on voitu tehdä myös Marokon puolelta ja ne tuodaan komissioon ja noudatetaan komission omia menettelysääntöjä samalla tavalla kuin jäsenvaltioita koskevia soveltamissääntöjä. Erityissääntöjä on myös luotu Marokon osallistumiselle erityisohjelmiin, erityisesti rahoituksen näkökulmasta, samoin kuin juuri äsken mainitsin mainitsemastani arviointimääritelmästä ja se on määritelty komission ja Marokon viranomaisten välisessä lisäpöytäkirjassa tilintarkastuksesta ja valvonnasta ja niiden säännöllisyydestä ja tämä pöytäkirja, sitä tullaan soveltamaan sellaisen aikakauden sisällä, jolloin tuo unionin Euromed-asiakirja on edelleen voimassa. Tässä ei ole suuria vaikutuksia unionin talousarvioon, koska Marikon, Marokon täytyy osallistua taloudellisesti unionin budjettiin eh, suhteessa osallistumiseensa erilaisiin unionin ohjelmiin ja osallistumisensa rahoitukseen se voi pyytää apua unionin eh, naapuruusvälineestä, ja sitähän sovelletaan jo nykyisellään. Se on nykyisellään siis jo voimassa. Eli tämä ehdotus, jonka minä olen nyt teille halunnut tehdä, mielestäni vaatii sen korostamista, että kaikki ne kysymykset, jotka liittyvät perusvapauksiin ja ihmisoikeuksiin, ovat hyvin keskeinen kysymys suhteissamme, unioni, suhteissamme Marokkoon. Ja myös Marokon osallistuminen näihin erilaisiin ohjelmiin vaatii sen, että kaikki kansan osallis, kansanosat, myös Länsi-Saharan edustajat, saavat osallistua näihin ohjelmiin. Minä olen kovasti huolissani juuri näistä asioista, Länsi-Saharan asioista, ja mielestäni oli nyt syytä korostaa juuri tätä omassa ehdotuksessani. Minähän ehdotan tässä tekstissäni pöytäkirjan hyväksymistä unionin ja Marokon välillä. Jos vielä sallitte, niin esittäisin vielä loppukaneetiksi lyhyesti seuraavaa. Haluaisin korostaa sitä, että kun tunnen Marokon oikein hyvin, olen siellä usein käynyt ja käyn siellä edelleenkin tulevaisuudessakin ja huomauttaisin, ettei Marokkoa pitäisi rangaista siitä, että se ei ole onnistunut välttämään näitä ongelmia, joita on ollut naapurivaltioissa Tunisiassa ja Egyptissä esimerkiksi. Marokko on lähtenyt uudistusten tielle ja on jo saavuttanut muutamia tuloksiaan. Täytyy edetä kuitenkin kärsivällisesti ja toivoa Marokon kuninkaan päätösten uudistuspäätösten sisälli, mm, toteuttamista ja tässä täytyy muistaa, että noista vaikeista, vaikean hallinnon vuosista on päästy paljon joustavampaan suuntaan viime aikoina. Kuningas on esimerkiksi vienyt läpi naisten oikeuksia käsittelevän lainsäädännön, samoin kuin sukupuolivälisen välistä tasa-arvoa liittyvän, liittyvän kysymyksen. Sitä, sitä varten perustuslakia on ryhdytty muuttamaan. On myös järjestetty kansanäänestys perustuslain muutoksesta ja kansanäänestykseen osallistui varsin suuri joukko marokkolaisia. Totta kai tehtäviä vielä on paljonkin, mutta valtio on uudistusten tiellä ja olisi kovin ikävää, jos Eh, sen takia, että tässä valtiossa edetään uudistuksissa hitaammin, me rankaisisimme sitä ja unohtaisimme sen, että marokkolaiset ovat todella vieneet asioita eteenpäin ja se on avainaseva meidän suhteissamme, välimeri, suhteissamme samoin kuin Marokon suhteissamme. Kiitokset, kiitokset teille Neits ja seuraavaksi Panseri saa puheenvuoron kaksi minuuttia. Voi sitten pitää siitä kiinni. Kiitos. Pejan puolesta ECT-ryhmästä puhun. Pöytäkirja EUn ja Marokon välisessä sopimuksessa, joka tulisi parlamentin hyväksyä, tarjoaisi Marokolle mahdollisuuden osallistua EU-ohjelmiin. Ja tässä esitetään sitten ehdot osallistumiselle. Marokko on esittänyt valmiutensa joihinkin esimerkiksi innovaatio- ja kilpailukykyohjelmiin osallistumisesta, Cesarin ja Marko Polon myöskin. Ja pöytäkirja näin ollen olisi tukiohjelma Marokon toimia ajatellen, jotta se ponnistelisi jatkossakin uudistusten eteen. Ja tässä yhteydessä tässä huomioidaan hyvin EUn naapuruuspoliittiset tavoitteet, jotka viime viikolla täysistunnossa hyväksyttiin ja joilla pyritään tukemaan maita, jotka pyrkivät eteenpäin demokraattisessa kehityksessään. Ja nyt on vuonna 2008 jo tällainen edistetty status mahdollistettu Marokolle ja tällä tuetaan kumpaakin osapuolta strategisen kumppanuuden kehittämisessä. Ja esittelijän näkemys ST-ryhmä suhtautuu myönteisesti kaiken kaikkiaan pöytäkirjaan ja mm, hyvä olisi hyväksyä päätelmät sen suhteen. Kiitos. Kiitokset ja sitten EPPn edustaja Preda. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää itseä tästä mainiosta tekstistä. Haluaisin voimauttaa EPPn kannasta. Olemme täysin sitä mieltä, mitä tässä sopimuksessa on saatu aikaiseksi Marokon osallistumisesta unionin ohjelmiin tahtoisin korostaa sitä, mitä Neitskin jo ehti sanoa, että tämä pöytäkirja tarjoaa unioniohjelmien täytäntöönpanon myös Marokossa. Marokko Marokko voi myös taloudellisesti osallistua tähän samoin ehdoin kuin unionin jäsenvaltiotkin näihin eri Marokon tekemiin aloitteisiin suhtaudutaan samalla tavalla kuin jokaisesta jäsenvaltiosta tuleviin ehdotuksiin. Ja tämä etu edistää Marokon suhteita kokonaisuudessaan unioniin. Ja sitten puuttuisin vielä näihin käynnissä oleviin poliittisiin muutoksiin Marokossa. Me haluamme tällaisen ohjelmauudistuksen kautta selkeästi tukea kyseistä valtiota, ja minä olen keskustellut tässä äskettäin kalastussopimuksestakin Marokon kanssa, ja tässä yhteydessä huomauttaisin, että meidän tulisi suositella tukea tälle pöytäkirjalle, ja minä olen havainnut marokkolaisten suhtautuvan tähän myönteisenä eleenä taloudellisten uudistusten rohkaisemiseksi ja jatkamiseksi. Ja minä haluaisin tähän loppuun mainita yhden pienen virheen, joka täällä perusteluosan lopussa on. Siellä sanotaan, että Tämä on 2011 25. joulukuuta, ei suinkaan 25. joulukuuta, vaan 25. marraskuuta. Eli tämä kannattaa vaan muuttaa tämä päivämäärä. Eipä tässä sen kummempaa. Kiitokset. Kiitokset teille, Preda. No niin, ja seuraavaksi vielä yksi puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin yhtä mieltä siitä esityksestä, jonka Rova näistäkin suosituksessaan täytyy tunnustaa Marokon edistynyt asema ja sen asema strategisena kumppanina ja on tärkeää, että Euroopan unioni tukee Marokon väestön ja instituutioiden tavoitteita, jotka ovat sitoutuneet laajaan poliittiseen ja taloudellisten uudistusten ohjelmaan. Toivomme tietysti, että Euroopan unionin politiikka konkretisoituisi tehokkaalla tavalla. Täytyy katsoa, että maat, jotka ovat osallistuneet Euroopan unionin ohjelmiin, niin ne ovat aina niiden erityissuhteiden kautta, jotka niillä on Euroopan unionin, haluaisin sanoa, että olen ennen kaikkea yhtä mieltä niistä perusteluista, joita rouva Neitz on maininnut, ja hän on maininnut sen, että on välttämätöntä, että Marokon politiikka hyödyttää koko aluetta mukaan luettuna Länsi-Sahara. Ja on tärkeää, että tämä otetaan mukaan, koska on tärkeää, että kansainvälisen oikeuden noudattaminen merkitsee sitä, että kaikkien väestön osien täytyy hyötyä tästä. Tämä on tietysti kiistelty kysymys ja on tärkeää, että Euroopan unionin ja Marokon politiikka hyödyttäisi paikallista väestöä. Merci, Madame Gomez. Kiitokset ja Gomez, olkaa hyvä. E, eu também gostaria de pelo, pelo... Niin, haluaisin onnitella esittelijä mietinnöstä ja myöskin tästä hyvästä puheenvuorosta, alustuksesta. On ymmärrettävä, että Marokossa suuri uudistushanke on käynnissä. Ja on ymmärrettävä myöskin strategisen kumppanuuden status, jonka Marokko ansaitsisi. Itse viime viikolla äänestin kalastussopimuksen keskeyttämisen puolesta en siksi, että sinällään vastustaisin, vaan siksi, että tärkeää olisi saada aikaan kunnolliset neuvottelut kalastussopimuksista, sellaisia, joissa huomioitaisiin kansainväliset oikeudelliset seikat ja Länsi-Sahara myöskin. Eli voin tässä täysin yhtyä eh, suosituksiin, jotka rohnet on esittänyt. Eli ei näitä asioita voi noin, voi noin vain maton alle lakaista. Usean otteeseen on yritetty eh, näin tehdä Länsi-Saharan osalta, koska tuntuu, että ei tämä ole meidän intresseissä, ei myöskään Marokon intresseissä, mutta Marokolla on tämä ongelma Länsi-Saharan osalta ja se on ratkaistava. Eikä tämä ole pelkästään kysymys, joka koskee Marokon turvallisuutta, vaan myöskin meidän turvallisuuttamme koska aktiiviset terroristiryhmät toimivat Sahalin alueella ja näin ollen me emme voi ajatella, ettei tämä asia meitä koskisi, koska nimenomaan terroristien rekrytointi pitkälti tapahtuu tällä alueella. Eli haluan tältäkin osin kiittää neitsin esitystä. Siinä on tuotu esiin selkeä poliittinen viesti marokkolaisille. Kiitos. Kiitos, että Wegel. Thank you very much, uh, Chairperson. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että olen yhtä mieltä esittelijän kanssa, jolla on hyvin tasapainoinen lähestymistapa meidän etuihimme, että meillä on kehittyneet ja hyvät suhteet Marokon kanssa, joten tämä on sellainen esitys, jota minä tuen. Mutta kuten kollegani Rova Gomes sanoi, minäkin haluan viitata ongelmaan Länsi-Saharassa – Ja minusta Marokko ei ole vastannut kovinkaan viisaasti julistamalla kalastussodan Euroopan unionille välittömästi parlamentin äänestyksen jälkeen viime viikolla. Selvästikin meillä oli syviään juurtuneita syitä tähän ratkaisuun ja Marokko tulisi ymmärtää viesti, demokraattisesti valitulta parlamentilta rakentavana panoksena, jonka tavoitteena on ratkaista ohi ongelma. Kävin äskettäin Länsi-Saharassa ja saatoin todeta, että Länsi-Saharan väestö, joka elää leireillä, ei hyödy millään tavoin yhteistyöstä Euroopan unionin ja Marokon välillä. Minusta ratkaisun täytyy löytyä niin kuin YK sen on määrittänyt kansanäänestyksen kautta. Ja valmistelut kansallisuutta varten on tehty yhteistyössä Marokon hallituksen ja polisarion kanssa. Luettelo henkilöistä, jotka ovat oikeutettuja äänestämään, on tehty. Kysymys on siis pelkästään poliittisesta päätöksestä – ja Marokko olisi viisas, jos se tekisi, mitä kansainvälinen yhteisö on pyytänyt. Eli järjestäisi kansanäistyksen itsemääräämisoikeudesta koskien Länsi-Saharan kansaa. Merci, monsieur Arlaki. Kiitokset ja Arlaki, olkaa hyvä. Thank you. I... Voin yhtyä niihin puheenvuoroihin, joissa painotettiin eh, myönteisiä aspekteja tämän sopimuksen osalta. Ja pari seikkaa vielä nostaisin esiin. Ensinnäkin sen, että meidän on tuettava niitä ponnisteluja, joita demokratian eteen Marokossa tehdään. Toisaalta emme voi pitää itsestäänselvyytenä tämän prosessin hyvää etenemistä – Nyt näyttäisi siltä, että äh, reformin uudistuksiin pyritään, mutta kuitenkaan kovinkaan paljon konkreettista ei ole aikaan saatu. Perustuslaillinen reformi oli melko heikko. Ei voida vielä katsoa, että Marokko olisi perustuslainen monarkia, eikä täysin demokraattinen. Ja sitten äh, Länsi-Saharan tilanne. Sitä ei ole riittävän hyvin asiakirjassa mielestäni painotettu. Olisi hyvä, jos Marokko suhtautuisi myötämielisesti näihin ihmisiin. On tehtävä selvemmin selväksi se, että tämä alue ei Marokkoon kuulu. Ja jos sopimuksissa ei tästä lähdetä liikkeelle, eli tunnustetaan Länsi-Saharan kansainvälinen asema, tällöin ei voida katsoa, että sopimukset noudattavat kansainvälisiä sopimuksia, näin ollen eivät ole myöskään EU-sopimusten mukaisia. Eli pääasiallisesti voin tukea esitystä, mutta Olisin tyytyväisempi, jos nämä perusperiaatteet olisi selvemmin esiin tuotu tekstissä. Kiitos. Kiitokset. Ja vielä Neitsille puheenvuoro. Loppukaneeteiksi. Kiitos puheenjohtaja. Toivon, että kollegat antavat anteeksi, jos tällä hetkellä minä en yksityiskohtiin Länsi-Saharasta pystynyt menemään. Olen sitä mieltä, että on välttämätöntä mainita se tässä tekstissä, koska se on niin ristiriitainen kysymys. Diplomaattisesti olen sen ilmaissut ja se asian pitäisi pysyä huomiomme keskiössä. Minä olen huomauttanut omasta näkemyksestäni, mutta en nyt puutu siihen sen enempää. Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat halunneet tukea tätä tekstiä ja ovat halunneet tukea tätä pöytäkirjaa, joka tosiaan on hyvin merkittävä Marokon ja unionin välisissä suhteissa, ja minä haluaisin erityisesti puuttua siihen, mitä Arlaki ehti sanoa ehdotuksista Marokon perustuslaillisessa uudistuksessa. Mielestäni on hyvin tärkeää muistuttaa tästä perustuslaillisessa uudistuksessa siitä, että täytyy pystyä myös arvostelemaan uudistuksia. Uskoisin, että perustuslailliset uudistukset, joita Marokossa nyt on tehty, sisältävät hyvin merkittäviä elementtejä. Meidän täytyy tietysti testata ne vielä itse käytännössä, mutta olen melko varma siinä, siitä, mikä saattaa olla kadonnut muiden mielistä, että Marokossa ei saisi muuttaa poliittista puoluetta parlamentin istuntokauden aikana. Parlamentissa tällaista on tapahtunut, eli joku siirtyy juuri ennen vaaleja toiseen ryhmään, ja näin ollen voidaan taas vaalitulokseen pystyä vaikuttamaan mielipidemittausten vuoksi, ja näin voisi poliittinen puolue enemmän huolehtua ja keskittyä omiin äänestäjiinsä, kun tällainen mahdollisuus estettäisiin. Täällä, tässä tietysti täytyy muistaa sisäisen keskustelun läpikäyminen Marokossa. Siellä on myös tällainen koalitiohallitus nyt vallalla. Uskon, että Marokko voi nyt olla toimia esimerkkinä muihin, muis, muihin valtioihin nähden tuolla alueella ja voi hyvinkin olla suunnan näyttäjänä. Kiitokset, kiitokset. Muistuttaisin siitä, että 10. tammikuuta on puolilta päivin tarkistusten jättämisen määräaika. Hyvät kollegat, ehdottaisin, että siirtyisimme esityslistamme kohtaan seitsemän ja käymme nyt äh, keskustelua Makedonian edistysmiskertomuksesta äh, vuodelta 2011 ja annankin heti esittelijälle puheenvuoron. Thank you very much, President. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta. Olen tietoinen siitä, että tämä on ensimmäinen kerta, kun minulla on etuoikeus ja kunnia esitellä mietintö, joka koskee entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa. Olen esittelijä, joka vasta nimitettiin tähän tehtävään tämän vuoden aikana ja haluaisin osoittaa kiitokseni kaikille kollegoille valiokunnassa, mukaan kaikki varjoesittelijät jotka olen tavannut, joiden kanssa olen pyrkinyt saman aikaan hyvän työsuhteen alusta lähtien. Ja olen pyrkinyt työskentelemään hyvin osallistavalla tavalla eh, löytääkseni tämän esityksen työn tien lävitse parlamentin. Niin. Haluan kiittää siitä tuosta, jota on saanut sitten lähtien, kun minut nimitettiin kesäkuussa ja sitten lähtien minulla on mahdollisuus käydä maassa, ei pelkästään Skopjessa, vaan muuallakin – viiteen kertaan. Olen käynyt siellä yksityisesti vaaliviikonloppuna ja näin, miten menestyksekästi vaalit vietiin lävitse. Olin ylpeä, niin puhua kymmenennen vuosipäivän konferenssi, joka järjestettiin Ohridin puitesopimuksen kunniaksi. Ja olin paikalla Skopissa, kun EU-ministerit tapasivat Länsi-Balkanin maiden edustajia ja olin paikalla tilaisuudessa, jossa oli nuoria ihmisiä, ei pelkästään Makedoniasta, vaan muistakin Länsi-Balkanin maista, joissa puhuttiin rasismin torjunnasta ja siitä, että pyritään samaan aikaan läheisiä yhteyksiä. Nämä oli järjestänyt alankomaalainen kansalaisjärjestö United, ja tämä järjestettiin hyvin merkittävässä paikassa. Mä olin ylpeä siitä, että sain käyttää puheenvuoron siellä, ja olin mukana myöskin viimeisessä parlamentaarisessa yhteiskokouksessa meidän parlamenttimme ja Makedonian parlamentin kanssa, joten minun on toimittu erityisesti tervetulleeksi. Vaikka EUn laajentumisessa on mukana paljon politiikkaa, niin kuin tänä aamuna olemme keskustelleet näistä kysymyksistä, aika ajoin unohtuu se, että me puhumme kokonaisista maista, maiden väestöistä, yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista. Ja haluaisin todeta, että minä todellakin olen nauttinut huomattavasti siitä, että olen voinut tutustua maahan, sen asukkaisiin, yhteiskuntaan. Ja haluan työskennellä voimakkaasti sen EU-jäsenyyden puolesta. Ja minusta tämän tulisi olla ohjenuorana keskusteluille e, tässä parlamentissa, kun puhumme tästä mietinnöstä. Esittelijänä olen pyrkinyt e, lähteä sitten menen liikkeelle aiemmista mietinnöistä. Voitte nähdä, että olen selkeästi ottanut mukaan tekstejä aiemmista pääsosilmista ja omista, omasta mielestäni hyvistä syistä, mutta kaikki, jotka tuntevat minut, tietävät, että minulla on oma yksilöllinen lähestymistapani. Minä olen oma henkilöni. Ja kun olen saanut kunnian olla esittelijänä tässä kysymyksessä, aion jättää oman jälkeni siihen. Joten eri tavoin olen pyrkinyt luonnoksessani tuomaan tämän esille niin, että minun henkilökohtainen kädenjälkeni näkyy. Ensinnäkin, mitä tulee luonnokseen, olen tehnyt kohdan yksi lausekkeen, lauseen yksi, siinä hyvin selkeän kommentin, että me haluamme, että neuvottelut alkavat, että me haluamme aloituspäivämäärän ja me haluamme sen viipymättä. Tämä on tämän parlamentin kanta, mutta minä halusin tehdä tämän vielä selvemmäksi lähettämällä viestin täältä Brysselistä Makedoniaan ja muualle. Siis kohta yksi, lausi yksi. Myöskin ö, olen käsitellyt erinäisiä vaihtoehtoja päästä eteenpäin, ottaen huomioon suositukset, enkä minä vaihtoehtoina suositukselle, mutta katson vaihtoehtoja että olisi tällainen ennakko tutkintavaihe, jonka komissio pitäisi, ja myös sitä vaihtoehtoa, jonka ulkoministeri Popovski on esitellyt tässä valikunnassa noin kuukausi sitten, jossa hän puhui siitä, että päästäisiin menestyksekkäiseen päätöksen kahdenvälisissä kysymyksissä tämän prosessin aikana, jotta päästäisiin eteenpäin asiassa. Olen tehnyt tämmöistäkin vaihtoehdosta esityksen, että siirryttäisiin toiseen vaiheeseen, vakautumis- ja liittymisprosessissa. Nämä, toista nämä eivät ole mitään vaihtoehtoja, eivätkä ne ole mikään vaihtoehto keskustelun käynnistämiseen, mutta olen vakuuttunut siitä, että täytyy olla sysäys voimakkaasti eteenpäin ja siksi olen tutkinut näitä vaihtoehtoja. Olen myöskin todennut, että valitseva tilanne ei ole vaihtoehto. Euroopan komission sanojen mukaan pitäisi kuulla näkemyksen maassa siis suotuiset, suotuiset suositukset, joita komissio esittää, eivät ole mitenkään kiveen hakattuja. Mutta samaan aikaan on todettava, että me Euroopan unionissa emme voi ottaa itsestään selvänä eurooppalaista perspektiiviä jollakin maalle. Talouden kehityksen osalta sanoisin, että maat toimii paremmin kuin naapurinsa, mitä tulee kasvuun ja makrotalouden vakaute, makrotalouden vakauteen, mikä on asia, joka on syvä, hyvä ottaa esille täällä mietinnössä. En ole suinkaan myöskään välttänyt arvostelua liittyihin tiettyihin uudistuskysymyksiin, mutta olen tehnyt sen toivoakseni niin, että olen tehnyt kommentteja, jotka ovat täsmällisiä, niin että ne, jotka jo tekevät, pystyvät uudistamaan maata, niin näkevät, miten voidaan tehdä. Olen pyrkinyt myöskin käyttämään rakentavaa kieltä. Ja siinä toivon, että olen voinut myöskin osoittamaan väestölle, että suositukset ja vaati vetomukset, joita me esitämme, tehdään ystävyyden hengessä, kumppanuuden hengessä ja yhteisen toiveen pohjalta, että liittyminen tapahtuisi. Olen myöskin merkinnyt tähän mietintöön en pelkästään tätä paperia poliitikoille maassa, vaan myöskin muille ihmisille, maassa, ja jokaisella jokaisen kerran, kun olen käynyt maassa, olen pitänyt huolen siitä, että ovat pelkästään poliitikkoja, vaan myöskin tavallisia kansalaisia, ja kehottaisin siksi, että komissio hyödyntäisi enemmän kansalaisyhteiskunta välineitään. Ja tämä on tärkeää. Kysymys on nyt luonnoksesta, joka on parlamentille, siksi haluaisin myöskin onnitella siitä, että he toimivat hyvin koska jotkin näistä asioista ovat todellakin tärkeitä ihmisille, ja se ovat myös menestyneet koripallossa. Ja tämä on asia, me olemme siis tekemisissä maan kanssa, ja me haluamme saada sen menemään eteenpäin. Se on myöskin selvästi sen, että viisumivapauspäätös on kulmakivi meidän suhteillemme, ja tässä Euroopan parlamentissa me tulemme puolustamaan sitä. No niin, sitten nimikysymys. Minä en aio pyrkiä olemaan välittäjä. Meillä on välittäjä, yhdistyneet, yhdistyneet kansakunnat. Minä en odotuksia tässä. Oman, minun tehtävänäni ei ole ratkaista nimikysymystä. Ja jos minä yrittäisin tehdä niin, itse asiassa aiheuttaisin enemmän vahinkoa. Mitä olen pyrkinyt johdonmukaisesti tekemään tässä mietinnössäkin on, että rakentavaa painostusta niin Ateenaan kuin Skopjeen, että saataisiin reilu oikeudenmukainen sopimus, joka on reilu, oikeudenmukainen ja tasapuolinen kummallekin osapuolelle tässä kiistakysymyksessä. Minusta se on paras kanta minun kannaltani. Ja tämä on ottanut mukaan myöskin, on mukaan myöskin sanamuodon siitä, että nimikiista ei pelkästään pelkästään ole este maan edistymiselle, vaan myöskin laitumiselle. Ja se, että on tärkeää, että ylläpidetään hyviä naapurisuhteita ja että pyydetään komissiota samaan aikaan kiistoratkaisumenetelmä kahdenvälisissä kiistoissa, ei pelkästään tässä tapauksessa, vaan kaikissa muissakin tilanteissa, jossa ehdokasmailla on kiistoja jäsenvaltioiden kanssa. Kuitenkin ero tässä on siinä, että minä olen sitä mieltä, että minä totean, että kansainvälinen tuomioistuin on tehnyt asiassa ratkaisun. Olisi ollut hyvä, että jos jäsenvaltiot olisivat päässeet sopimukseen ennen tätä tuomioistuimen päätöstä, mutta minä pyytäisin, että komissio esittäisi, mikä sen vastaus on tähän tuomioistuimen päätökseen ja mikä sen suositus Eurooppa-neuvostolle on. Ajattelen velvoitteita, joita kohdistuu neuvostoon tämän tuomioistuimen päätöksen pohjalta. Toiseksi minä en pyydä Euroopan unionia ratkaisemaan tätä nimikiistaa, mutta jos se ratkaistaan tasapuolisella oikeudenmukaisella tavalla, täytyy myydä myöskin tämä ratkaisu väestölle. Totta kai tästä järjestetään kansanäänestys ja meidän täytyy asettaa oma arvovaltamme ratkaisun taakse, jotta kansanäänestys voidaan voittaa. Kolmanneksi, minä haluan todeta, että jos maa on menestyksekäs saavuttaessaan uudistuksia – kautta linjan. Silloin minun mielestäni se itsessään auttaa ympäristön ilmapiirin saattamista sellaiseksi, että ongelma voidaan ratkaista. Neljänneksi minä käytän sanaa Makedonia yhden kerran. Minä käytän sitten kohdassa kahdeksan. Tämä oli, on ollut Euroopan, käytän sanaa makedonialainen, Makedonia, Euroopan komission linjan ollut olla käyttämättä tätä, mutta tänä vuonna, kuten monet ihmiset ovat tietoisia, tästä on noussut, tässä on ollut hyvin tärkeä kysymys, mitä se, että tämän sanan käyttämättä jättäminen suhteessa kulttuuriin ja kieleen ja identiteettiin, joka maalla on, on nähty hyvin kielteisesti silloin, kun komission edistymiskertomus julkaistiin. Tämä on yhdistyneiden kansakuntien käytäntö. Se on täysin johdonmukainen kansainvälisten ratkaisujen pohjalta. Minä en aio tässä provosoida ketään, mutta minusta meidän täytyy osoittaa, että me olemme kuunnelleet sitä reaktiota, joka maassa on syntynyt. Ja minä olen kuunnellut hyvin huolellisesti parlamentaarisessa sekavaliokunnassa, kun tästä asiasta keskusteltiin. Ja totesin, että jos he pystyisivät pääsemään, pystyisivät pääsemään sopimukseen, yksimielisyyteen, niin minä olisin valmis esittämään asiaa tälle valiokunnalle ja parlamentille. Ja tekstin luonnostelussa olen pyrkinyt noudattamaan tätä lupausta. Se, mitä minä olen teille esittämässä, on vähemmän kuin mitä itse asiassa sovittiin äh, yhteisessä parlamentissa sekavaliokunnassa, koska siinä puhuttiin niin, äh, tulevista mm, sopimusta niin, että aika olevan puuttumassa. Minä nyt en aio puhua sen kummin näistä uudistusesityksistä, jotka paperissa, mutta kuuntelen mieleen, mitä kollegat sanovat ja parhaani mukaan vastaan. Mutta haluaisin lopuksi sanoa vielä teille, kollegoilleni, olemassa oleva tilanne ei ole vaihtoehto. Olen iloinen siitä edistyksestä, jota on saavutettu Montenegrossa, Serbiassa, ja olen erittäin iloinen siitä, että Kroatiasta tulee seuraava Euroopan unionin jäsen, mutta minä olen esittelijänne, kun on kysymys entistä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, ja minusta sitä ei tulla unohtamaan. Se on minun päätä, siitä olen päättävästi tehnyt päätöksen, ja sillä on vaikutuksia maan sisäisiin suhteisiin, on vaikutuksia alueelliseen vakauteen ja sillä on vaikutuksia myöskin laajentumisprosessiin itseensä, joten kun neuvosto maaliskuussa jälleen pohtii laajentumista, minusta on tärkeää, että se pohtii myös tätä maata silloin, ja tulen parlamentin osalta pyytävän, että parlamentti omassa päätöslausumassaan myöskin esittäisi asiaa. Euh, Kiitokset teille, herra Hovit. Kuusi puhuja. vielä. Pyydän teitä puhumaan hyvin lyhyesti, koska kohta käymme äänestämään. Kovacev, olkaa hyvä. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на колегата Ховит за това не... Niin hyvä puheenjohtaja, haluaisin kiittää esittelijää tästä päätöslauselmaehdotuksesta. Ja tässä on luetteloitu kaikki edistysaskelet, joita maassa on tehty. Bilateraaliset suhteet usein unohdetaan, kun integraatiosta puhutaan, ja se ei ole hyvä, koska vain integraation kautta on mahdollista päästä eroon menneisyyden aiheuttamista ongelmista usein näissä teksteissä esitetään luottamuksellisten siirtojen rakentamista näihin maihin, ja tällainen tuntuu ihan mielekkäältä myöskin silloin, kun puhutaan Makedoniasta. Kuitenkin tilanne on hieman toisenlainen sikäli, että tämän tyyppistä ehdotusta Euroopan parlamentilta ei ole saatu, ei ole tehty ehdotusta esimerkiksi eh, yhteisistä juhlapäivistä eh, Bulgarian ja Makedonian osalta. Eh, mm, on olemassa kirjoja, joissa vihakirjoituksia Bulgariaan päin esitetään. Ja kyseessä on maa, joka tällä tavalla negatiivisesti on identiteettinsä rakentanut, eli sen sanovat olevansa makedonialaisia siksi, etteivät ole bulgaareja. Eli kansallinen kulttuuri ja identiteetti on maan oma asia, mutta emme voi ihan kaikkea kuitenkaan hyväksyä ja sallia vain sivusta katsoa. Jos maassa käytetään nimeä Makedonia, niin se ei ole ongelma, mutta meillä on kuitenkin yhteinen historia, mm, jota tulee myöskin kunnioittaa. Ja tämä sama pätee nimenomaan näihin eh, viha eh, teksteihin, jotka on kirjoitettu tällä aikaisemmalla kielellä. Toivottavasti hieman nyt maassa osataan ottaa etäisyyttä kaikkiin näihin asioihin ja yhdessä katsastaa yhteisen eurooppalaisen tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitokset. Pitäkää näistä puheajoista kiinni. Uh, Voin puhua lyhyesti. Ensinnäkin onnittelisen Rahauetia hyvin tehdystä työstä. hän eh, joutui melkein eh, kylmiltään tätä asiaa käsittelemään, mutta kuitenkin hän on hyvin tämän asian tehnyt ja tuntee hyvin EUn ja Makedonian väliset suhteet. Toteaisin niin kuin esittelijäkin totesi, mietitään, on mietittävä sitä, miten tilanteesta eh, esiin päästäisiin. Tilanne on heikentynyt maassa, mutta ongelmana on se, että neuvotteluja ei voida käynnistää eh, nyt eh, kolmantena vuonna peräkkäin. Komissio jälleen tekee ehdotuksensa neuvoston neuvottelujen käynnistämiseksi, mutta vieläkään siinä ei onnistuta. On ymmärrettävä toisaalta eh, nämä herkät seikat, jotka tähän asiaan liittyvät ja Kreikan tilanne, mutta toisaalta eh, on ymmärrettävä myöskin se hankala tilanne, jossa Makedonia nyt on. No, parlamentti ei voi tietenkään neuvotteluja käydä eikä ratkaisuja asiaan tehdä. Hallitusten käsissähän asia pitkälti on, mutta ei tämä tarkoita sitä, ettemmekö voisi kuitenkaan näkemyksiä siitä esittää, miten suhteita kannattaisi jatkossa kehittää. Meidän mielestämme nyt olisi se hetki, että kummankin osapuolen tulisi aloitteita tehdä Makedonian hallituksen tulisi eh, puuttua asiaan, mutta ymmärtää myöskin Kreikan poliittinen tilanne, jotta asiasta voitaisiin edes ryhtyä keskustelemaan. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta poliittinen viesti, joka Makedonialta saadaan varsin usein, on negatiivinen suhteessa muihin naapureihin, mutta Euroopan parlamentin on kuitenkin eh, vietävä läpi se viesti, ettei Makedonia ole pelkästään vihollisten ympäröimä, koska tällä tavalla, jos psykologista muutosta saadaan aikaan, voi myös maanpoliittinen asenne muuttua. Kiitos, että Kasulides. Merci, madame president. Kiitos, puheenjohtaja. I want to congratulate Mr. Howitt as well. Haluan onnitella myös herra Howittia ja haluaisin myös sanoa, että hän on asettanut oikeisiin puitteisiin sen, mikä on tämän parlamentin rooli, etenkin siinä, että me kaikki toivomme, että Fyrom aloittaisi neuvottelut Euroopan unionin kanssa liittymisestä ilman viivästyksiä niin kauan kuin kuitenkin myöskin, tai siis sen mielessä kun saadaan aikaan yksimielisyys eri ongelmista ja esteistä, joita on niin, että voidaan käynnistää neuvottelut. Olen valmis hyväksymään senkin hengen, jossa hän on jos hän on ymmärtänyt tämän parlamentin roolin, mitä tulee nimikiistaan, kuten se on mainittu kohdassa seitsemän. Minä haluaisin kuitenkin kysyä häntä, pyytää häntä katsomaan sitä, miten kohdassa yhdeksän on luonnosteltu teksti, koska meidän kantamme on tämä enemmän näitä ehtoja pannaan sivuun, ennakkoehtoja pannaan, en, kehotetaan panemaan sivuun, sitä vaikeammaksi tulee ongelman ratkaiseminen. Ja tässä yhteydessä jos me kehotamme, että neuvottelut käynnistettäisiin ja screeningin lopuksi olisi määräaika myöskin nimikystä ratkaisemiselle olisi hyvä uusi rohkaiseva asia, joka kuitenkaan ei auttaisi ongelman ratkaisemisessa, mutta mitä sitten tulee siihen, että olisi tällainen perustuslaillinen muutos, niin, että tällainen sovittelumekanismi ottaisiin käyttöön. Minä en tiedä, onko tämä realistista. Miksi ei, voi, ei voisi olla sovittelua, koska ero yhdistyneen kuningaskunnan ja muun EU välillä esimerkiksi eurovyöhykkeessä kysymyksissä? Kiitokset. Uh, I want also... Kiitos. Puheenjohtaja, haluaisin onnitella esittelijää tasa tasapainoisesta tekstistä ja ponnisteluista saada aikaan teksti näinkin lyhyellä varoitusajalla. Tämä uusi esitysformaatti oli myöskin mielenkiintoinen, hyvä, näin saadaan dynaamisempi kuva tilanteesta maan osalta. Ja kolme lyhyttä kommenttia vielä. Jäin vähän kaipaamaan tekstistä mainintaa siitä, että Tämä esimerkiksi Skopien esitys eh, loi eh, negatiivisia vaikutelmia alueen maissa. Ja tähän liittyvät myöskin vihakirjoitukset, joihin kollega juuri viittasikin. Eli tämä anti asia on hankala eikä lähestymistapa auta neuvottelujen etenemisessä eikä yhteisen kannan löytymisessä. Ja todettiin, että status quo ei olisi ratkaisu alueelle. Olen tästä ihan samaa mieltä. Mutta neuvostohan tästä päätti. Sanoitin, että status quo ei ole ratkaisu, mutta ajatellaanpa nyt Serbia ja Montenegro tässä yhteydessä myöskin. Neuvosto päätti muutama päivä sitten juuri statuskon säilyttämisestä, eli että ei käynnistetä neuvotteluja näiden kanssa. Ja sitten viimeisenä kommenttina vielä toteaisin, että monissa yhteyksissä esittelee ei pelkästään Fyromista puhuttaessa, vaan myöskin muista laajentumismaista pyrkivät jonkinlaisen välittäjän roolin ottamaan. Se on väärin eikä vie asioita eteenpäin vaan aina johtaa vastakkaisen lopputuloksen. Kiitokset ja tähän varmasti voidaan vielä yksityiskohtaisemmin palata. Kiitos. Kiitokset ja sitten Nikolai. Aussi, monsieur Hoyt. Niin, tahdon onnitella Hauitia tästä ja huomattaisiin vain parista asiasta. Lehdistövapauden täytyy tulla vahvemmin esille tässä tekstissä, koska on olemassa Fyromissa ongelmia. Ja sitten toinen kysymys on kansainvälisen tuomioistuimen päätös. Meidän täytyy korostaa sitä, että tuo päätös on voimassa. Nimenomaan myös Fyromin osalta ja meidän täytyy arvioida tämän päätöksen poliittisia vaikutuksia, tuleeko tätä noudattaa vai ei. Ja erityisesti mietin sitten vielä vähemmistökysymyksiä. Makedoniassa on ollut edistystä asian käsittelyssä, mutta valitettavasti vielä työtä on kovastikin vähemmistöjen oikeuksien täyden kunnioittamisen eteen. Kiitokset ja Cornelissen, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Um, I would like... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella herra Hauitsia hyvästä mietinnöstä. Olin iloinen nähdessäni kohdan 10, jossa puhuttiin sovittelumekanismista. Näin se oli viime kertomuksessakin. Tämä on herra Kukanin ja minun pohdinnoissa syntyneitä ajatuksia. Nimi kysymys ei ole ainoa kysymys, joka estäisi poliittisia ratkaisuja edistystä EU-ssa ja ehdokasvaltioissa. Ja meidän kypsänä poliittisena unionina pitäisi olla mekanismi, jolla voidaan ratkaista tällaiset kiistat ottaen niihin sopivat ratkaisut sen sijaan, että antaisimme näiden ongelmien olla esteenä laajentumisprosessille, missä niillä ei ole oikeastaan mitään sijaa. Oli myös iloinen nähdessäni sen, että paljon kiinnitettiin huomiota sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen ja muihin syihin perustuvaan syrjintään. Minä kaipasin sitä, että, että Makedonian syrjintöislainsäädännöstä puuttuu sukupuolinen suuntautuminen ja hallituksen täytyy puuttua tähän, tarkastella tätä lakia uudestaan mahdollisimman pikaisesti, toivottavasti pikaisesti. Ja sitten albanialaisesta väestöstä ongelmat, joita Kosovossa on ollut, näyttää siltä, että niillä on seurausvaikutuksia myös Kosovossa. Ja jotkin poliisijohtajat ovat pyrkineet lisäämään vihamielisyyttä eri etnisten ryhmien välillä sen sijaan, että olisivat pyrkineet pitämään rauhallista tilaa. Ja olisi hyvä, että tämäkin mainittaisiin mietinnössä. Me tulemme tekemään pari tarkistusta, mutta kuten sanoin, olemme tyytyväisiä mietintöön kokonaisuudessaan, joten onnittelut. Merci, Monsieur Tanok. Kiitokset, Tannok. Madam President, uh, I would also like to congratulate... Kiitos, haluaisin onnitella itsekin hoitaja. Hän on varjoesittelijät jo tavannut ja tästäkin onnittelut. 45 kappale onnittelut koripallomenestyksestä No en tiedä, vastustavatko vihreät tätäkin. ECR, oma ryhmäni, e, valittelee sitä, että neuvosto e, nyt blokkasi e, mahdollisuudet käynnistää liittymisneuvottelut. Kansainvälinen tuomioistuin viimeinen päätös NATO-jäsenyydestä tuo paljon oikeudellista selvyyttä näihin kysymyksiin ja toisaalta Kreikan velvoitteisiin. Ja toivottavasti kyseinen päätös rohkaisee Atenaan löytämään tähän nimikistaan nopea ratkaisu, ettei nyt pidätellä maan oikeuksia ainakin käynnistää neuvottelut. Kysehän on oikeuksista voidaan neuvotella liittymisestä, ei nimen käytöstä sinällään. Eikä mielestäni ole millään lailla perusteltua estää tässä maata etenemisestä, etenemästä. Kyseessä on varsin herkkä yhteiskunta. Ja Ourit eh, puitesopimuksen eh, puitteissa sen on elettävä. Maa on varsin monikulttuurinen, mutta tärkeää on, että maa säilyy vakaana. Mutta jos se 6 eh, seitsemän vuoden ajan pysyy hakijastatuksella, vaikka se voisi edetä neuvotteluissa muuten, niin tämä ei ole hyvä. Se saattaa vaurioittaa herkkää maan vakautta. Ja meidän tulee todellakin miettiä, miten mahdollisimman nopeasti voidaan tässä parantaa maan mahdollisuuksia. Ainakin seuraavassa huippukokouksessa ehkä näyttää sitten vihreää valoa. Ainakin itse tulen jatkossakin olemaan maan suuri ystävä. Kiitokset. Um, congratulations. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut kollegalle Richard Howittille Haluaisin keskittyä vain kohtaan 22. Niin se, että rohkaistaan tätä prosessia, jotta käynnistetään neuvottelut, se on kaikkien intresseissä, se vaikuttaa myöskin naapurimaiden vakauteen. Mutta halusin vain lisätä tähän sen, että mitä tulee historiallisiin eh, erimielisyyksiin, jotka liittyvät prosessiin, joka on identiteetin muodostumisen prosessi. Meidän pitäisi myöskin kiinnittää huomiota siihen, miten historiallisia tosiaitioita tulkitaan. Kossa 22 meidän pitäisi katsoa näitä oppikirjoja. meillä on nähnyt aika hirvittäviä esimerkkejä siitä, että luodaan kielteisiä tuntemuksia naapurimaita kohtaan, ei pelkästään etniseltä perustalta, vaan asiasta, jota kysymys asiasta pitäisi tarkastella myöskin poliittisesti, ja ehkä voisimme ottaa tästä jotain esimerkkejä, joten yhteiset komiteat, jotka käsittelevät oppikirjoja, kenties yhteiset historioitsijoiden tapaamiset, joissa arvioidaan kysymyksiä tai työryhmät, jotka käsittelevät näitä kysymyksiä, niiden pitäisi olla todella välttämättömiä. Ja haluaisin sanoa, että totta kai korkean tason edustajat, Makedonian korkean tason edustajat sanoivat, että kun me liitymme Euroopan unionin, asioita voidaan korjata. Ehkä siksi kuitenkin olisi parempi aloittaa neuvottelut jotta oli sellaista jatkuvaa vuoropuhelua ja prosessi, jolloin saatiin aikaan pohja hyville naapuruussuhteille. Kiitokset vielä Peterle. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, niin, puheenjohtaja. Olen yksi niistä jotka eivät ole tyytyväisiä tähän turhauttavan hankalaan tilanteeseen. Hakeman osalta käytetään erilaisia nimiä eikä sen edistystä mahdollisteta. Jossain yhteyksissä eh, nimeä ei mainittu lainkaan korkeallakaan tasolla. Ja joskus keskustelut ovat vähän sellaisia, ikään kuin puhuttaisiin siitä, kumpi oli ensin muna vai kana. Ymmärrän kyllä, että nyt on mietittävä sitä, miten rakentavalla tavalla päästäisiin tästä umpikujatilanteesta eroon. Ja keskinäistä kunnioituksestahan liikkeelle olisi lähdettävä toistensa, toistemme identiteettiä meidän on kunnioitettava ja tätä varmasti puheenjohtajakin ajatteli, kun se mainitsi maan identiteetin ja totesi, että nimi on asia, joka läheisesti liittyy myös kieleen. Ja vaikutti siltä, että adjektiivia ei olisi syytä käyttää. Kuitenkin tätä edelleen on käytetty ja tilanne nyt tuntuu olevan menossa vielä huonompaan suuntaan en tiedä, miten itse reagoisin, jos minulle vaikkapa sanottaisiin, ettei enää saa sanoa olevani eh, slovenialainen tai eh, tulisi jotenkin miettiä jonkunlaista muuta sanankäyttöä. Varsin usein olen esiin tuonut sen, että eh, historia on kunnioitettava, sen on saatava ansaitsemansa paikka, mutta silti ei voida vaatia, että historiassa pitää mennä liian pitkälle. Olisi erittäin tärkeää saada naapurit neuvottelupöydän ääreen. Ja toivottavasti, jos lähdetään vastavuoroisesta kunnioituksesta liikkeelle tässä asiassa, jollain lailla edetään. Kiitos. Kiitos Peterille. Asia on nyt käsitelty 10. tammikuuta puolilta päivin tarkistusten jättämisen määräaika. Kiitän Howittia tästä. Seuraavaksi siirrymme äänestämään. Jos sallitte, niin Sarjus Volski, kun ei ole paikalla, niin aloitamme Watsonin tekstistä äänestämisen. Eli kyse on parlamentin suosituksesta neuvostolle johdonmukaisesta politiikasta autoritäärisiä hallintoja kohtaan, joihin unioni soveltaa rajoittavia toimenpiteitä niiden johtajien harjoittaessa henkilökohtaisiin ja kaupallisiin etuihinsa liittyvää toimintaa unionin rajojen sisällä. Onko kaikilla mukana äänestyskortti? Selvä. Sitten käymmekin jo äänestämään. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjä. Tarkastamme tämän, koska ei tulos ollut selvä. Siis tarkistus 36. Voilà, terminé. No niin, tämä äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää. Demarit koivat äänestää. Olisi ihan hyvä teidänkin osallistua tähän. Hyväksytty. En tiedä, mitä te oikein aiotte siellä nyt tehdä. Eli siis 39 uudestaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos ehdotus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 53 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme tämänkin, siis 52 äänestys alkaa. Le vote est terminé. Äänestys päättyy. Sari Wolski. No niin, hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 tarkistus, se on vedetty pois. Siirrymme muutosesitykseen 63. Annan esittelijälle puheenvuoron. Watson. Um, Kiitos puheenjohtaja. Rouva puheenjohtaja, haluaisin ehdottaa suullista tarkistusta äh, suulliseen tarkistukseen, josta on keskusteltu muiden ryhmien kanssa. Suullinen tarkistus kuuluisi nyt, jotta pantaisiin toimeen olemassa olevia sanktiojärjestelyjä johdonmukaisesti pyrkien sen välttämiseen, että sovellettaisiin kahden, kahta eri mittapuuta. Tämä on varmastikin sellaista, joka kaikki kollegat voivat tukea. Alors, qui, qui Kuka siis puolta tätä suullista tarkistusta vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Hetkinen. Tarkistus 61 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 60 hetkinen, tarkistamme siis 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi siirrymme tarkist- kompromissiin, ei kun anteeksi, 62 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 60, 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 ja 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. Seuraavaksi 76, hetkinen, hetkinen. Nyt äänestämme tuosta 77 Ja seuraavaksi 77 uudestaan puolesta vastaan tyhjä hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjä Hetkinen, tämäkin täytyy tarkistaa. Uudestaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 81 puolesta vastaan tyhjää. No, tämäkin täytyy tarkistaa. 81 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämänkin. 87 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämän, eli 90 tarkastamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten 93 puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hylätty, mutta tarkastamme. Äänestys alkaa siis 93. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme seuraavaan 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 yhden puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämän sen Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 109 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Hetkinen, tarkastamme tämänkin, koska se nyt oli vähän sekavaa. 109 siis tarkastamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Minä olen jo vähän väsyttänyt teidät, koska ette jaksa enää nostaa käsienne. No 113 ja 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan hetkinen. Demareissa on jotain vikaa nyt. Tämä oli vähän ristiriitainen tulos, eli 117 puolesta vastaan tyhjää hylä. He hyväksytty, anteeksi vain, kompromissi 13. Hetkinen, siis 117, niin se hyväksyttiin. 117 tarkastamme sen nyt sitten. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No kyllä, se nyt on varsin suuresti hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 hetkinen, 132 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, 133 puolesta, 133 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, 134 puolesta vastaan, tyhjää Luulen, että se on hylätty, mutta se on paras tarkastaa, joten äänestys alkaa. 134 siis. Äänestys päättyy. Hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme viitoseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Uskoisin, että tämä on hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Uskoisin, että tämä täytyy nyt tarkastaa. Äänestys alkaa uudelleen 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Demarit, mikä teillä nyt on? Te olette jo ihan siellä lomailemassa. Ei kannata nyt enää kommentoida sitä, miten demarit täällä äänestävät. No mutta ettehän te siellä äänestä. No niin. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 19.20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Ja uskoisin, että tämä nyt täytyy tarkastaa. Siis 21 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, hyväksytty. 22 hyväksy, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Numero 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä Uskoisin tämän olevan hyväksytty tarkastamme 29. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan. Uskon, että se on hyväksytty. Tarkastamme kuitenkin sen 35 sen siis tarkastamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kolme. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämän kolmosen. Kolme siis. Äärisyys päättyy. Hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Watsonille. Ja seuraavaksi siirrymme Sarjus Volskin tekstiin Unionin ulkopolitiikka, BRICS-maita ja muita nousivia talouksia koskeva tavoitteet ja strategiat. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää. Uskoisin, että tämä on hylätty. Kahdeksankymmentä, kahdeksankymmentä yksi, kahdeksankymmentä kaksi, 82, 81, 82 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 94 puolesta vastaan tyhjää. Uskoisin, että tämä on hylätty. Tarkastamme sen. 94 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, hyväksytty 96 puolesta. Jaha, tarkastetaan sittenkin 95, siis tarkastamme 95 puolesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 96 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 98 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 100, kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastamme tämän Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kyllä minulla on aikaa, ei tässä mitään ongelmia. Voimme tarkastaa ihan joka ainoan. 154 puolesta 5 vastaan tyhjää, hylätty. 155 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 156 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 157 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 164 puolesta vastaan, tyhjää. Luulin, että tämä on hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus neljä kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan. Uskoisin tämän olevan hyväksytty, mutta tarkastamme tämän. Kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hetkinen. Siis seitsemän Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämän. Seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyvä, hylätty. Ja sitten yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Katsotaanpas nyt hetkinen. Unohdimme nimittäin tämän numeron 11. Eli 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää kaiketi hyväksytty. 24-25 puolesta vastaan hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten osissa 38 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan eli toinen osa hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämän 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41-42 osissa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkastamme nyt tämänkin. 43. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi, ei kun anteeksi, 43 puolesta vastaan tyhjää, ei hylätty. 15 puolesta vastaan hyväksytty tuo kompromissi. Ja seuraavaksi 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja kolme raukeaa. Seuraavaksi kehitysvaliokunnan lausunto yksi puolesta vastaan. Ty- hetkinen. Hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan. Mutta no, tämä täytyy tarkastaa. Tämä viitonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ahaa. Aivan juu, siinä ja siinä, mutta hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan luulen tämän tulleen hylätyksi, kyllä. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta, siis 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Johdantosan kappale A puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja sitten B ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Tout monde a voté. Oletteko kaikki äänestäneet? Yksi puuttuu. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut, Sari Usvalski. Kiitokset kaikille, jotka ovat tehneet työtä tämän eteen. Nyt olemme saaneet aamupäivän kokouksemme päätettyä niin Landsbergis favor? Okay, ah, okay. allez-y. Thank you. Thank you, Madam Chairperson. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää lyhyen selityksen siitä, mistä minä olin tässä asiakirjassa huolestunut. Nimittäin siinä on kohta, jossa BRIC esitetään tällaisena vakiintuneena voimana, yhtenäisen kokonaisuutena, mitä se ei ole, tai ainakaan vielä ei ole. Ja olisi parempi, jos tehtäisiin korjauksia. Niitä ei sitten kuitenkaan nyt tehty, ja me nyt sitten toteamme, että BRICS, BRICS ovat ikään kuin yksi voimatekijä, mikä ei kenties ole niin kovin myönteistä ja edistyksellistä kuin jossakin kohdissa saistettiin. Minä yritin yksi muuttaa tarkistusta 13 ja kiinnittää teidän huomionne, että kun me kiitämme sitä, että syntyy tällainen kokonaisuus, että tämä olisi edistyksellinen niin käänne siinä, miten kokonaisuudessaan taloudellista valtaa siirtyy BRICSille tällaisena siirtymänä kohti moninapaista järjestelmää. Minun mielestäni olen vakuuttunut siitä, että tämä on toisenlainen muutos. Tämä moninapainen järjestelmä on johtamassa uuteen kaksinapaisuuteen. Euroatlanttinen kokonaisuus vastaan muut, joita johtavat Venäjä tai Kiina. Meidän pitäisi pyrkiä pitämään tätä varauksessa eikä ruveta kiitellä näin paljon. Tämä uusi järjestelmä, jos siitä tulee olemassa oleva Euroopan unioni marginalisoituu yhä enemmän. Kiitos. Merci. Voilà, nous avons... Kiitokset. Nyt tämän aamupäivän kokous on päättynyt. Palaamme tänne iltapäiväksi. Kiitokset kaikille.